concerning the proposal for a council directive implementing the framework agreement on prevention from sharp Puhumme ensimmäisenä neuvoston ehdotuksesta terävien instrumentin aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. Ensimmäinen on Liz Lynn. Olkaa hyvä. Yes, thank you. After running up the stairs. Um... Kiitoksia, juoksin tässä portaita. Miljoona estettävissä olevaa neulanpistoa on hoitotyöntekijän keskuudessa koko, siis vuoden aikana koko EU:ssa. Monet niistä, jotka loukkaantuvat, niin heidän täytyy odottaa ahdistuksessa saadakseen tietää, onko tullut joku tauti, esimerkiksi HIV tai hepatitis C. No minua vähän hengistyttää tässä, kun juoksin näitä parhaita. Kun saisin vähän vedettyä henkeä tässä ennen kuin jatkan. Uh, Infektioriski, joka tapaturmasta seuraa, ei ole ihan merkityksetön. Asiantuntijat kertovat meille, että mahdollisuus saada tartunta on yksi, yksi kolmesta hepatitis B, yksi kolmesta kymmenestä hepatitis C, yksi kolmesta sadasta HIV. Juliet Youngin tapaus sitten. Judith oli sairaanhoitaja, joka kuoli 2008 seitsemän vuotta selkeä, kun hän oli saanut hoiveen. Kun hän otti verikoetta äh, lontoolaisessa sairaalassa, siinä oli potilas, jolla oli tartunta. Neulasta, neula lipsahti siinä vahingossa. Tai sitten tällainen äh, vankilasta työskennellyt hammashoitaja, hepatitis A, B, C oli tällä vangilla, ja hän oli HIV-positiivinen, jota, hän, jota siinä hoidettiin. Ja ajatellaanpa tätä ahdistavaa odotusta, joka, joka siinä oli, ja sitten osoittautui, että hänellä on hepatiitis Tämä hammashoitaja ja monet muut hänenlaisensa edelleen kampanjoivat tämän asian puolesta. Minä tulin mukaan näihin asioihin vuonna 2004 ensimmäistä kertaa, kun kävin vaalipiirissäni sairaalavierailulla – Health First Europe-projektin puitteissa. Ja sitten Worldin, äh, anteeksi, maailman AIDS-päivänä joulukuussa sinä vuonna olin Steven Hughesin kanssa, pidin näyttelyn tästä asiasta parlamentissa. Hoitotyöntekijät kautta EUn äh, tulivat vierailemaan parlamenttiin luoksemme ja he olivat epätoivoissaan, halusivat apua. Ne teistä, joilla on ollut mahdollisuus näitä hoitajia ja muita hoitotyöntekijöitä tavata, ette voineet olla huomaamatta heidän asiaansa. Ja 2006 parlamentin päätöslauselmasta päätettiin, joka koski hoitotyöntekijöiden suojelua äh, näiltä tartunnoilta, joita tulee neulanpistoista. Tässä haluttiin komissiolta lainsäädäntöaloitetta 2054 äh, direktiivin muuttamista kolmen kuukauden aikana. Tämä ehdotus ei ikinä tullut perille Stephen Hughesin me emme kuitenkaan antaneet periksi. Minä henkilökohtaisesti olen monia mietintöjä tehnyt, joissa olen pyytänyt toimintaa, olen puhunut täysistunnoissa monia kertoja tästä asiasta ja jättänyt äh, parlamentaarisia kysymyksiä. Spitlan tapaamisen jälkeen 2008 meille kerrottiin, että ehdotusta valmisteltiin komissiossa ja että olimme ihan vähällä saavuttaa se. Kuitenkin viime hetkellä asia meni jumiin, kun äh, Työmarkkinaosapuolet lupasivat, että he tai niiden vuoksi sopimusta ei saatu. Mutta sitten äh, työmarkkinaosapuolet pääsivät kesällä 2009 alusta vaan sopuun. Minun päätöslausumani tätä sopimusta tukee täydestä sydämestä. Neuvoston täytyy hyväksyä ehdotettu direktiivi nopeasti niin, että voidaan, ja komission täytyy varmistaa, että se pannaan toimeen nopeasti. Hoitotyöntekijät kattaa Euroopan ovat riippuvaisia meistä nyt. Meidän hoitotyöntekijämme eivät voi odottaa, eikä heitä pitäisi asettaa vaaraan enää. Nyt on todellakin aika siihen, että, tehdä, että ryhdytään päättäväisiin toimiin. Thank you. And now Mr. Hughes, you have the floor. Tänään herra Hughes, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Mielestäni työturvallis- työsuojelun puolesta pitäisi antaa ihmisten rauhassa tulla tänne saliin. Tämä on tärkeä osa työsuojelulainsäädäntöä. Siinä on hiukan, siitä hiukan taustoja. Tämä on ollut pitkästi, pitkään tekeillä kuusi vuotta ensimmäistä kokouksesta, josta tästä puhuttiin. Haluamme kuulla komissiota asiasta, mutta on sääli, että herra Spidla ei kuitenkaan ole paikalla komissiosta. Häntä on usein täällä arvosteltu, mutta olisimme voineet tänä aamuna häntä onnitella siitä, että hän ehkä tekee aloitteen vielä eteenpäin tätä ehdotusta näistä terävien instrumentin aiheuttavista työtapaturmista. Tässä meni hiukan aikaa hänelle että hän ryhtyi toimintaan. Häntä neuvottiin, että hän ei pitäisikään toimia, että direktiivi, josta sovittiin 2000 työntekijöiden suojelusta, johtuen biologisista tekijöistä esimerkiksi liittyy riskiarviointitekijöihin vuoden 1998 puitedirektiivin. Tämä olisi riittänyt suojelemaan tällaisilla työtapaturmilta, mutta kuitenkin miljoona tällaista tapaturmaa tapahtuu vuodessa, joten jotakin on pielessä selkeästi, joten tarvitaan selkeää omaa lainsäädäntöä tarttumaan juuri tähän kysymykseen, niin kuin USAssa on tilanne ja muualla, esimerkiksi osittain Espanjassa, ja se toimii siellä erittäin tehokkaasti. Mahdollisesti lopulta sitten komissio sopi suostui tähän ja 2008, niin kuin sanottiin, he laativat tarkistuksen vuoden 2000 direktiivin, mutta sitten Hospeem ja EPSU ilma, ilmaisivat tahtonsa muotoilla sopimuksen asiasta. Ja tällainen sopimus tulikin, olen tyytyväinen tässä tämä on hyvä sopimus. Mutta se on hiukan epäselvä tietyin kohdin ja tämän takia olen itse tehnyt tarkistuksen, josta sovittiin työllisyysasian valiokunnassa. Siinä pyritään sitä kautta siihen, että komissio antaa ohjeita direktiivin lisäksi, jotta varmistetaan, että yhtäläisellä tavalla sujuvasti siirretään tämä lainsäädäntöön kansallisuuteen kansallisella tasolla kaikissa jäsenvaltioissa, joten me tuemme täysin komission ehdotusta direktiivistä ja me ymmärrämme, että sopimus työmarkkinaosapuolten kanssa tehty sopimus, sitä, siihen ei voida puuttua enää, se on heidän sopimuksensa kuitenkin kaikkein tärkein osa sopimusta, lauseke 6, joka kattaa ennaltaehkäisyn suojelun po- vaaran poistamisen. Siinäkin on tiettyä epäselvyyttä, mitä tulee riskinarviointiin ja mihin ennakkotoimiin pitää ryhtyä työnantajatoimesta ja milloin. Jos tätä epäselvyyttä ei selvitetä, niin silloin on ehkä dramaattistakin vaihtelua siinä, miten direktiivä sovelletaan käytännössä. Tästä syystä me pyydämme, että komissio antaisi suuntaviivat täytäntöönpanosta, että autetaan työnantajia, jotta ymmärretään parhaalla tavalla riskit ja vaarat, jotta voidaan myös varmistaa direktiiviä yhtäläisellä tavalla sovelletaan. Neulanpistotapaturmat ovat kaikkein vaarallisin ja yleisin tapaturma terveydenhoitoalalla. Aina kun niitä käytetään, niin tähän liittyy riski, että tällainen vamma syntyy, ja se saattaa johtaa vakavaan tartuntaan työntekijän kohdalla. Tämä tartunta tapahtuu veren tai muiden nesteiden kautta. Tarvitaan parempaa koulutusta, parempia työmenettelytapoja ja pitää varmistaa, että suojelumekanismit ovat paikalla. Nämä estämään näitä tapaturmia ovat kaikki tarpeellisia. Yksi ei riitä, kaikkia näitä eri keinoja tarvitaan. On myös voitu osoittaa että jos voidaan toteuttaa tällaista toimintaa, tämä siis pitää kattavalla tavalla toimia, muutoin vaikutus ei ole yhtä kattava. Voisitteko hiukan hidastaa, hiukan vaikea seurata teitä, sanoo puhemies. Niissä maissa, joissa on tehokasta lainsäädäntöä, kuten USAssa, Kanadassa ja osissa Espanjaa, niin on selvästi voitu osoittaa, että kaikki, kaikkia kolmea elementtiä pitää toteuttaa, jotta voidaan estää näitä tapaturmia. Ei ole mikään sattuma, että kaikki vaikuttavat samaan suuntaan. Ja tämä on epäselvyytenä kohdassa kuusi, ja sen pyrimme korjaamaan sitä kautta, että komissio julkistaa suuntaviivoja ohjeista. Lis mainitsi trauma, josta ihmiset kärsivät, jos joutuvat tällaisen uhreiksi. Olen tavannut ihmisiä kuuden vuoden aikana, kun olemme tätä asiaa työstäneet, jotka ovat saaneet neulopiston, ja haluaisin todellakin korostaa tämän trauman merkitystä Esimerkiksi lääkäri on lopettanut toimintansa tämän takia. Eräs toinen sai AIDSin johtuen neulan, neulan pistotapaturmasta. Sitten on ihmisiä, jotka eivät saa tartuntaa, mutta vasta kuukausien jälkeen, epävarmuuden jälkeen saavat tietää, ovatko ne tartunut vai, eivät. Olen tavannut myös ö, jätehuollon alalla työskenteleviä, työskenteleviä joita tämä sopimus ei kata. Tämäkin asia ja nämäkin ihmiset pitäisi ottaa huomioon tulevaisuudessa. Kuitenkin tämä on hyvä sopimus ja mielestäni jos me saamme hyvät ohjeet ohjeistukseksi ja varmistamme yhtäläisen täytäntöönpanon kaikkialla EU, silloin olemme tehneet tässä hyvää työtä kaikki ja toivottavasti voimme radikaalisti vähentää tilanne tästä yhdestä miljoonasta tapaturmasta per vuosi tällä hetkellä. Kiitos. Welcome. Uh, Kiitoksia. Ja toivottaisin tänne kom- neuvoston puheenjohtaja herra Andorin. Puhemies, hyvät jäsenet. Haluan kiittää parlamenttia sen työstä tässä asiassa. Erityisesti haluan kiittää esittelijää Rova Linnia tästä erinomaisesta työstä, päätös, päätöslauselman laatimisesta komission ehdotuksesta ja hänen pyrkimyksistään monien vuosien ajan parantaa työterveyttä ja turvallisuutta työhoitosektorilla. Olen tietoinen siitä, että tämä on ollut pitkään huolenaiheena täällä parlamenttiin 2005 helmikuun päätöslauselma työ- ja työterveydestä ja turvallisuudesta. Siellä todellakin pyydettiin 2054 direktiivin parantamista. Ja 2006 heinäkuussa jälleen parlamentti hyväksyi. Päätöslauselmissa komissiota pyydettiin jättämään ehdotus direktiiviksi, jolla tätä aiempaa direktiiviä muutetaan. Vastauksena komissio aloitti työmarkkinaosapuolien kuulemisen kahdessa vaiheessa perussopimuksen säännösten perusteella. Ja vastauksena tähän konsultaatioon kaksi järjestöä, jotka hoitosektorilla toimivat, HOS PM ja EPSU, äh, neuvottelivat menestyksekkäästi puistesopimuksen heinäkuussa 2009. Kuten tiedätte, komission ehdotus pyrkii panemaan toimeen tämän sopimuksen hyvät jäsenet, puhemies, esittelijä. Kaikki tiedämme, että neulijan ja muiden terveyden instrumenttien aiheuttamat tapaturmat ovat vakavimpia ja yleisempiä riskejä terveydenhoitosektorin työntekijöille Euroopassa erityisesti erityisillä osastoilla, kuten tällainen tehohoito, ensiapu ja kirurgiset operaatiot. Olen hyvin tyytyväinen, että teidän päätöksenne ottaa huomioon sen, että komission ehdotus ottaa huomioon nämä pääkohdat parlamentin 2006 päätöslauselmasta heinäkuulta komission toive oli todellakin, että nämä asiat tulisivat sopimukseen. Olen myös samaa mieltä kanssanne siitä, että tämän sopimuksen voimaantulo on eh, merkittävä panos työntekijöiden suojelemiselle hoitosektorilla. Tämän sopimuksen myötä, ja toivottavasti se myös hyväksytään neuvostossa, tämä direktiivi, ehdotettu direktiivi, niin hoitosektorin työntekijät hyötyvät tällaisesta integroitusta lähestymistavasta, jossa otetaan politiikkoja käyttöön riskien ehkäisemisessä, riskien, riskeihin liittyvässä koulutuksessa, tietoisuuden lisäämisessä ja niin edelleen. Tällaiset toimenpiteet, jotka ovat myös vähimmäisvaatimuksia, ne ovat hyvin tervetulleita, mutta ennen kaikkea ne ovat täysin välttämättömiä puhemies, hyvät jäsenet, esittelijät. Tekisin yhteenvetoa kiittämällä teitä jälleen siitä, että komission ehdotusta olette tukeneet ja toivon, että neuvosto sen hyväksyy hyvin pian. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitoksia. Sitten herra Baldassar, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, täällä jo todettiinkin, että neulan pisto, vammat tai muiden terävien instrumenttien aiheuttamat vammat ovat erittäin merkittävä riski, joka kohdistuu hoitohenkilöstön kaikkialla Euroopassa. Tämä on erittäin paha ongelma paitsi ihan näiden henkilöiden henkilökohtaisella tasolla, myös yhteiskunnallisesti. Puitesopimus, työmarkkinaosapuolten tekemä puitesopimus pyritään nyt todella saamaan sitovaksi tämä sopimus, jonka HOSPEM ja EPSU ovat solmineet ja näin pyritään pääsemään parempaan työntekijöiden suojeluun, mitä tulee terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien erityisesti eh, hoitoalalla. Tämä parantaa turvallisuutta sairaaloissa huomattavasti. Olemme kaikki samaa mieltä, että tällaisten vammojen vaikutukset voivat olla todella vakavat ja myös hyvin traumaattiset. Ja näin tietenkin muun muassa hepatiitti sekä AIDS pääsevät leviämään. Meidän on tärkeää pyrkiä kokonaisvaltaiseen, mutta kuitenkin realistiseen lähestymistapaan. Mielestäni on tarpeen hallinnollisesti, rahoituksellisesti, mutta myös oikeudellisesti pyrkiä sääntöihin, jotka eivät mene liian pitkälle – ei nimittäin saa käydä niin, että terveysalan pienet ja keskisuuret yritykset tässä eh, joutuvat ongelmiin. Niiden saattaa olla vaikea eh, sopeuttaa kaikkia toimintojaan tähän puitesopimukseen sen vaatimuksiin. Jäsenvaltioiden mahdollisuudet ryhtyä vieläkin tehokkaampiin toimiin kuin mitä puitesopimuksessa on, ovat mielestäni hyvin myönteinen ehdotus. Näin, näin meidän on myös hyvä seurata tätä, tämän sopimuksen toteutumista. Tätähän parlamentti aina on halunnut. Meidän on tämän puitesopimuksen seurauksia seurattava ja mahdollisesti korjattava. Kiitoksia sitten Rouva Selkas. neljä minuuttia. Kiitoksia. puhemies. Minäkin haluan aivan ensiksi onnitella kollega Linnia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt valiokunnassamme sovitellen eri kannat yhteen. Tämä on ollut hyvin suuri työ. Samoin onnittelen komission jäsen Andoria. Tämä on mielestäni erittäin hyvä alku teidän työllenne. Olette ollut nyt toimessanne kaksi päivää. Ja Täällähän on myös toinen direktiivi, joka pitkään huolestutti Euroopan parlamenttia, nimittäin tämä mikrorahoituskysymys. Ja teillä oli ilo nämä kaksi ongelmaa ratkaista vain kahdessa päivässä. Nämä kaksi kysymystä, joita kovin monet ovat odottaneet ratkaistavaksi. No niin, kyseessähän on hyvin tärkeä juridinen väline – siis tämä puitesopimus on hyvin tärkeä terveysalalla työskenteleville. Näitä onnettomuuksia tapahtuu todella miljoona vuodessa Euroopan unionilla. Ja eh, juuri virusinfektiot, kuten eh, hepatiitti, eh, infektiot sekä HI virusinfektiot leviävät tällä tavoin. Ja näin tämä todella, tämä väline hyödyttää miljoonia eurooppalaisia terveysalan työntekijöitä. Euroopan parlamentti ja todella meidän täytyy muistaa herra Hughesin erinomainen työ täällä Euroopan parlamentissa vuosien mittaan tämän asian suhteen. Ja meidän täytyy nyt myös katsoa niitä syitä, miksi me sosiaalidemokraatit täällä Euroopan parlamentissa olemme äärimmäisen iloisia. Tässä voisi ehkä nostaa esiin neljä kysymystä. Ensinnäkin työterveyden ja turvallisuuden suuri merkitys. Meidän tulee luoda työntekijöille ja heidän perheilleen ja kansalaisille ylipäätään mahdollisimman turvalliset työskentelypuitteet ja siihen äh, tämän tyyppisiä sääntöjä tarvitaan niin työntekijöille kuin kansalaisille ylipäätään. Mutta tämä on tärkeää myös taloudellisesti. Ihan muita, muutamia päiviä sitten äh, Euroopan parlamentissa käynnistettiin kampanja, joka toimii juuri tällä alalla työterveyden ja turvallisuuden ennaltaehkäisyn alalla ja Muun muassa australialaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 6 prosenttiyksikköä BKTstä menee tällaisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat työterveys- ja turvallisuusriskeistä, joten tämä on myös merkittävä taloudellinen kysymys, paitsi että se on merkittävä inhimillinen kysymys. Tämän lisäksi ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeää. Ennaltaehkäisyhän on huomattavasti tehokkaampaa kuin parantaminen sitten, kun jotain on jo tapahtunut. Tiedottamista tarvitaan myös, kouluttamista ja valvontaa kaikilla, kaikkien näiden tehtävien osalta. Tänään meidän on myös tärkeää korostaa työmarkkinaosapuolten roolia, ammattiliittojen roolia. Ilman heitä tätä puitesopimusta ei olisi saatu aikaan. Joskus ihmiset puhuvat ammattiliitoista pahaa ja väittävät, että tähän menee vain turhaa rahaa tähän koko AY-touhuun. Mutta muistakaamme, että eh, he tekevät tärkeää työtä eh, ihan poliittistenkin kysymysten osalta, niin kuin nyt tämä puitesopimus meille osoittaa. Tämän lisäksi meidän tulee eh, niin suurelle yleisölle kuin muillekin toimielimille muistuttaa, että ilman Euroopan parlamenttia tätä sopimusta ei olisi saatu aikaan. Tämä yhteistyö on ollut aivan erinomaista niin komission kuin neuvostonkin kanssa. Ja toivon, että tämä on nyt eh, hieno ennakkotapaus toimielintemme yhä paremmalle yhteistyölle. Kiitos. Kiitoksia, Rova Kiitos puhemies. Nyt olenkin saanut henkilöksen taas toimintaan. Toi, toivoin, että voisin puhua jälkikäteen, mutta ilmeisesti päätöslausuman kohdalla tämä ei ole mahdollista. Sain tänä aamuna tietoa, kun tulin tänne tästä. Mutta on, minulla on nyt kuitenkin tilaisuus kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, joita en aiemmin kiittänyt. Mutta jälleen kiitokset myös Stephen Hughesille, koska juuri hän ja minä 2004 kävimme viera- vierailussa sairaaloissa. John Bowis EPPstä oli mukana ja me kolme, kolmesta eri puolesta kävimme vierailulla sairaalassa tarkastelemassa tilannetta itse. Tämä oli erittäin tärkeää. Meidän pitää ottaa huomioon se, mitä ihmiset todellakin tarvitsevat. Meidän pitää kuunnella terveydenhuollon ammattilaisia, oli tärkeää kuunnella heidän näkemyksiään ja ottaa ne huomioon. Niin kuin Steven otti esille täytäntöönpanon suuntaviivoista, haluaisin todellakin tietää, tiedättekö aikooko komissio saada tällaiset suuntaviivat aikaan. Uskon, että se olisi erittäin tärkeää, että ne sais, saataisiin. Edelleen mietin sitä, onko minkäänlaista aikataulua vielä mietitty neuvostossa, koska on todellakin välttämätöntä, että aikataulu saadaan tietoon erittäin nopeasti ja asia hoituu, koska nämä terveydenhuollon alan työntekijät ovat odottaneet niin monia vuosia. Emme halua enää tällaisia neulanpistotapaturmia turhaan. Liian kauan on jo odotettu ja niitä tapaturmia on aivan liikaa. Täällä on myös mainittu se, että vaikkakin tämä, koskee, tämä ei koske oikeastaan pelkästään terveydenalaa, pelkästään haluaisin, että laajentaisiin muihinkin sektoreihin on erittäin tärkeää, että esimerkiksi vankiloissa työntekijöitä suojellaan myös. On niin monia asioita, jotka ovat tärkeitä näille työntekijöille, mutta yksi avainkysymyksessä tässä on ö, suojaimet neuloissa. Ja on erittäin tärkeää, että työntekijät terveydenalalla, e, heitä ei altisteta turhiin vammoihin. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Nyt Rova Lambert, kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies ja minä haluaisin kiittää myös Stephen Hughesin ja Liz Linnin työtä tässä asiassa ja todellakin pitää hyvänä tuota, näitä toimia. Olisimme halunneet tietysti niitä aiemminkin. Yhdysvalloissa on 2001 lähtien ollut tällaista lainsäädäntöä. Joissakin osissa EU-takin sitä on nähty ja nyt päästään mukaan viimeist lopultakin mutta tietysti monet ovat jo kärsineet. Riskien suhteen ihmiset ovat asioista puhuneet jo. WHO arvioi, että 90 prosenttia näistä altistumisista riskille ovat kehittyneissä maissa, niin 19 prosenttia näistä hoitohenkilökunnan tar- tar- tartunnoista on Yhdysvalloissa ja eu ja tiedämme, että on suuri asia se, että näitä ei, näistä ei ilmoiteta aina arvioista ovat 40-75 prosentin välillä näistä ilmoittamattomista tapaturmista. Se on suuri määrä ja sen vuoksi pitäisi pitää hyvänä tässä työmarkkinoisipuolten sopimuksessa ko- kohtaa 11, jossa puhutaan siitä, että on velvollisuus raportoida eikä ole tällaista syyttämisen kulttuuria. Täytyy myös käsitellä kysymystä sitä, että miksi näistä ei raportoida. Ja oletettavasti osa sitä on se, että ehkä eivät ymmärrä riskejä, ehkäpä he pelkäävät seurauksia, jos raportoi tällaisen tapaturman, ehkäpä myös tulevaisuuden työllistymisen suhteen. Joissakin paikoissa on tällainen seuranta puutteellinen, jos raportoidaan, niin mitään ei tapahdu, eivätkä se saa edes tätä lääketieteellistä tukea, puhumattakaan sitten tällaista psykologista tukea tai joku vaihtoehtoinen työpaikka, jos heillä olisikin joku vaikka HIV että silloin hän olisi riski tartunnan saanut muille. Ja sitten on myös tutkimusta, joka osoittaa, että hoitokorkeakoulutukset, joka työskentelee sairaalan ulkopuolella, niin todennäköisemmin ovat tyytymättömiä työnantajien vas- reaktioihin. No, on puhuttu myös soveltamisalasta ja hoitosektori. Ja olemme tietysti tyytyväisiä siitä, että se myös alihankkijat ja harjoittelijat kattaa. En ole varma, kattaako se siivoushenkilökunnan, niin olisi hyvä, että sitä selvitettäisiin. Mutta se ei vielä kata muiden ammattien työntekijöitä. valtiot voisivat tätä asiaa vielä käsitellä. Mutta koulutusvelvoitteet ovat erityisen tärkeä asia ja toivottavasti jäsenvaltiot ottavat asian vakavasti. Pakollinen koulutus sekä kouluttautua että antaa koulutusta sekä uudelle että määräaikaiselle henkilökunnalle, koska tietysti on sellainen tunne, että kerran kouluttaa, niin ei tarvitse asiasta enää huolehtia. Tällä hetkellä puuttuu koulutusta sielläkin, missä tällaista toimintalinjaa on, toimintapolitiikkaa on harjoitettu. No sitten kulut. On arvioitu, että koulutus ja ennaltaehkäisevät toimet, suojelaitteet mukaan lukien, on noin kolmas osa niistä kuluista, jotka aiheuttuvat, kun näitä tapaturmia hoidetaan. Tämä on tärkeä säästö niukkoina aikoina ja se on tärkeä myös työnantajien ja myöskin, tai, tai työntekijöiden puolelta, mutta myös työnantajien puolelta, jotka saattavat joutua oikeudellisiin ongelmiin, jos eivät ole toimineet oikein. Kiitoksia sitten herra Vlasak, puolitoista minuuttia. Vážené dámy, vážení pánové, dohoda o prevenci poranění ostrými předměty. Kiitoksia. Kun puhutaan juuri ennaltaehkäisystä, niin totesin, että tämä on kyllä todella historiallinen sopimus työmarkkinaosapuolten välillä, koska nyt on saatu aikaan sopimus ja näin voidaan toivottavasti välttää jopa, nämä jopa miljoona tapausta, joita näitä tapaturmia Euroopassa vuosittain tapahtuu. Mehän olemme nähneet, että jos varotoimet toteutuvat ja niitä toteutetaan huolellisesti, niin voidaan välttää hyvin suuri osa tapaturmista ja näin voidaan välttää se, että hoitohenkilökunta sairastuu näihin tauteihin. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä säännöt tulevat selväksi kaikille, eli että näistä tiedotetaan kunnolla. Tämä meidän on otettava vastuullemme. Ja näin sopimus työnantajien ja työntekijöiden välillä on lainsäädännöllinen väline, ainut väline, joka meillä on käytettävissämme, koska kansallisella tasolla mahdollisuuksia tällaisiin sääntöihin ei ole. Mutta se, että osapuolet, joita tämä asia erityisesti koskee, tekevät tällaisen sopimuksen, on mielestäni hieno esimerkki eurooppalaisesta yhteistyöstä ja mahdollisuuksista, joita meillä on. Ja tiettyjen standardien harmonisoinnista tässä voidaan nyt siinä mielessä puhua, että nyt pyritään siihen, että yritykset todella nyt toteuttavat tätä sopimusta. Kiitoksia sitten herran Mastalka. Kolegyně a kolegové, rád bych poděkoval. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitämme Rova Linniä ja Rova Beresiä erityisen hyödyllisestä ja erinomaisesta työstään. Olen hyvin iloinen itse, kun olen muuten lääkäri, että täällä Euroopan parlamentissa olemme hyvin tietoisia tarpeesta paremmalle hoitohenkilökunnan suojelulle näitä tapaturmia vastaan. Tämä heijastuu myös tässä päätöslauselmaesityksessä. Minua kuitenkin huolestuttaa tämä EUn hidas edistyminen, siis komission hidas edistyminen. Tässä viisi vuotta on jo kulunut siitä, kun tämä asia tuotiin komission tietoon ensimmäistä kertaa. Ja melkein neljä vuotta on kulunut siitä, kun Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselmansa, jossa oli mukana vaatimus lainsäädännölle, jossa paremmin suojeltaisiin hoitohenkilökuntaa EU:ssa näitä veren välityksellä tapahtuvia infektioita vastaan. Hughesin ja Linnin ja muiden kollegojen kanssa pystyin tekemään päätöslauselmaesityksen kanssa yhteistyötä. Sen vuoksi todellakin suosittelen, että direktiiviluonnoksen ehdottamat toimet hyväksytään niin nopeasti kuin mahdollista ja haluaisin vedota siihen, että parhaalla mahdollisella tavalla suojellaan hoitohenkilökunnan terveyttä. Kiitoksia sitten herra Rova Morin Sahti. Puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä esittelijä, kollegat. Olen todellakin iloinen tänä aamuna, kun olemme saaneet tämän direktiiviehdotuksen, joka koskee terävien instrumenttien aiheuttavien tapaturmien ennaltaehkäisyä, koska tämä on todellinen terveydenhuollon ongelma, terveysongelma, joka meidän pitää mahdollisimman nopeasti ratkaista. Me tiedämme kaikki, tämän asian merkittävyyden ja minkälaisia dramaattisia seurauksia näistä vahingoista on. Haluaisin sanoa teille komission jäsenet, että luotan teihin täysin, jotta te löydätte tähän nopeasti sovellukseen liittyvän äh, ratkaisun. Tämä edistää huomattavasti asian käsittelyssä. Kiitän Rova Linje hänen toimistaan ja samoin kiitän herra Hyystä, koska tämä on juuri meidän vastuullamme Euroopan parlamentissa toimia niin, että kansalaisia suojellaan. Tässä on kyse terveydenhuollon, terveydenalan ammattilaiset. Luonnollisesti sitähän puhuttiin, mutta myös siivoushenkilökunnasta on kyse. Puhuitte vankiloista. Haluaisin ottaa esille myös koulumaailman terveydenhuollon ammattilaiset siellä. Tässä tarvitaan kouluttamista ja tiedottamista kaikilla tasoilla. Ihmisten ei pidä toimia harkitsematta ja ottaa tällaisia riskejä. Ja sitten henkilökunta, jotka joutuvat tekemisiin tällaisen saastuneiden välineiden kanssa. Me olemme todellakin tässä, tämän asian takana Euroopan parlamentissa esittelijöiden rinnalla, jotka ovat lähteneet liikkeelle asiassa, jotta kunnolla voidaan soveltaa lainsäädäntöä kaikissa EU-jäsenvaltioissa ja me meidän tarvitsee säännöllisesti tarkistaa, missä määrin tämä toteutuu käytännössä. Se on meidän sitoumuksemme, meidän vastuullamme oleva asia ja todellakin kysymys, jo, jo, jonka kaikkien pitää voida jakaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten. Rova Rapti. Rapti. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin sydämellisesti kiittää näitä vanhempia jäseniä täällä Euroopan parlamentissa itse olen nyt täällä ensimmäistä kautta, mutta Hughes ja Linne ja myös varjoesittelijät ovat tehneet erinomaista työtä. Tämä oli ihan valmis paketti, joka meille esiteltiin. Tämä asia muuten koskee minuakin henkilökohtaisesti. Mieheni on nimittäin ähm, lääkäri ja hän, äh, hänelle tapahtui tällainen tapaturma jo vuosi sitten tiedän, millaista on siis elää tällaisen pelon vallassa mieheni ja minä, me elimme hyvin vaikeita aikoja odottaessamme sitten tuloksia siitä, onko hän saanut jonkun tartunnan vai ei. Joten kiitän todella sydämellisesti vielä tästä työstä, jota täällä on tehty. Olen hyvin iloinen siitä, että nyt ensimmäistä kertaa työnantaja sekä työntekijä liitot ovat tehneet yhteistyötä ja näin me olemme saaneet tämän hyvän ehdotuksen aikaan. Euroopan unioni pyrkii tavoitteisiinsa yhdessä kansalaisten kanssa, mikä tämän hienompaa. Haluaisin myös muistuttaa asiasta, joka on jo sanottu ja jota mielestäni ei kyllä monta kertaa voi toistaa. Eli miljoona neulanpistotapaturmaa vuodessa Euroopan unionissa – ja kyllä äh, tämä täytyy vielä kerran nostaa esiin. Euroopan äh, parlamentti on tehnyt äh, hienoa työtä jo vuodesta 2005 todella vakavasti pyrkinyt näitä ongelmia ratkaisemaan. Yksi asian puoli on henkilöstöpula, joka muun muassa minun kotimassani Kreikassa on hyvin ilmeinen. Ja meidän täytyy todella toimia niin, että direktiivi saadaan täytäntöön pantua mahdollisimman pian, sillä tämä päätös antaa merkittävän ihan konkreettisen panoksen myös Euroopan sosiaalisille tavoitteille, yhtenä niistä työllisyys. Komissio mm, vastikään täällä parlamentissa puhui, kun puhuttiin uudesta komission vastavalitusta puheenjohtajasta, että meidän tulisi äh, puuttua myös vapaisiin ammatinharjoittajiin, mutta nyt katson, että meidän täytyy käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme myös työllisyyden parantamiseksi. Toivotan komissiolle menestystä tässä asiassa ja lisään ehkä vielä herra Serkas, joka on erittäin kokenut, tässä juuri totesi, että te olette saanut työnne erittäin hyvin käyntiin. Ja minä toivotan teille omalla, omin sanoin nyt myös kaikkea hyvää tulevassa työssänne. On tärkeää, että valitsemme oikean lähestymistavan. On tärkeää, että otamme huomioon myös näissä ammateissa toimivat ihmiset. Tätä Euroopan kansalaiset meiltä odottavat. Kiitoksia. Nyt herra Ronsulli, kaksi minuuttia. Grazie, presidente Kiitoksia puhemies. Myös minä olen kokenut tämän asian henkilökohtaisesti. Olen 15 vuotta työskennellyt sairaalassa ähm, hyvin kriittisellä alalla, nimittäin leikkaussalissa. Minulle itselleni kävi niin, että ähm, minulle tapahtui tapaturma mahdollisesti äh, vaarallisen terävän äh, esineen instrumentin kanssa ja kyllä se pelko oli todella suuri, kun odottelin tuloksia. Ja siksi tämä puitesopimus ja päätöslausumaesitys saa minun tukeni. Meidän on saatava aikaan kaikkien terveysalalla työskentelevien suojelu. Ja 10 prosenttia terveysalalla työskentelevistä yli kaksi miljoonaa ihmistä loukkaantuu vuosittain. Ja tämä usein johtaa siihen, että ihmiset pelkäävät niin kovasti, että ihan luopuvat jopa ammatistaan. Ja todella HIV-virustartuntaan tai hepatiittiinfektioon johtaa aika iso osa kuitenkin näistä tapaturmista. Tämä on hyvin suuri riski ja jos terveysalan ammatteja pidetään liian vaarallisina, niin tämä johtaa automaattisesti työvoimapulaan. Sairaaloissa ihmisten, sairaaloissa työskentelevien ihmisten riski on kaikkein suurin ja meidän täytyisi minun mielestäni todella nyt tätä arvioida ja myös arvioida mahdollisia kustannuksia. Ja kun riski on, on väistämätön, on tehtävä kaikki, mitä voidaan ennaltaehkäisyn nimissä. Ja tietenkin työntekijöiden on myös tehtävä kaikkensa. Kiitos. Kiitoksia herra Czarnetski kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Puhumme ongelmasta, joka todellakin on yksi tärkeimmistä ongelmista hoitoalalla. Tilastot tämän todistavat. EUn alueella nimittäin on noin miljoona vuosittain tällaista, äh, tällaisia pistoksia, tapaturmia arvioidaan että, tai amerikkalaiset arvioivat, että nämä tilastot jopa aliarvioituja. Voidaan tietysti olettaa, että tämä työntekijöitä koskettaa, mutta on myös toinen puoli, mitä olisi myöskin nämä potilaat voivat olla vaarassa. Ja tässä on kyse myös ongelma, jossa on usein suuria vahingonkorvauksia, joita sairaaloiden pitää maksaa. Tästä myös aiemmat puhujat ovat puhuneet, että tässä ennaltaehkäisyllä on ihan perustavanlaatuinen merkitys. Ennaltaehkäisy on aina halvempaa merkittävästi kuin hoito. Tämä päätöslauselma minun mielestäni on sellainen, jota kannattaa tukea. Se on vastaus näihin vaatimuksiin, joita hoitoalalta on tullut semminkin kun ongelma kasvaa myöskin eh, nämä vahingonkorvaukset kasvavat, joita vaaditaan sekä työntekijät niitä vaativat että potilaat. Ja tämä talouspuoli asiassa ei ole myöskään merkityksetä Ryhmäni nimissä eh, tuen tätä ehdotusta, myös ryhmänistä tukea ja olemme sitä mieltä, että tällä tavalla vastaamme hyvin ajan vaatimuksiin ja vastaamme kuluttajien tarpeisiin ja myöskin hoitohenkilökunnan tarpeisiin EUn alueella. Thank you. Kiitoksia. Kaksi puhujaa on menettelyssä ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä herra Papa Nikolau, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Halusin käyttää tänään puheenvuoron onnitellakseni kaikkia osapuolia, kaikkia esittelijöitä ja niitä, jotka ovat tämän keskustelun käynnistäneet. Mehän aina haluamme Euroopan lähentyvän kansalaisiaan ja tämä keskustelu osoittaa, että tässä kerrankin olemme onnistuneet. Keskustelin erään ystäväni nuoren lääkärin kanssa ja jälkikäteen hän sanoi minulle, että tämä on hyvin ratkaiseva meille tämä teidän kansalaisenne. Selittäkää, kertokaa tästä myös kansalaisille. Ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeää ja kaikkien niiden tiedottaminen ja kouluttaminen, jotka työskentelevät sairaalassa, heille tiedottaminen näiden riskien suhteen on äärimmäisen tärkeää. He työskentelevät kovan paineen alaisena ja näiden ihmisten tulisi voida joka tapauksessa ennaltaehkäistä näitä riskejä. Meillä on oltava terveitä työntekijöitä sairaaloissamme, jotta me sitten itse sairaana saamme parasta mahdollista hoitoa. Kiitoksia. Now... Kiitos. Ja nyt Rova Kahdenberg. Politiikassamme tavoitteena on olla luoda sellaiset puitteet, jotka takaavat ja mahdollistavat ihmisten mahdollisimman hyvän elämänlaadun. Näin ollen hyvien työpaikkojen luominen ja säilyttäminen on äärimmäisen keskeistä. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että nämä työpaikat eivät vaaranna ihmisten terveyttä, eivät tee ihmisiä sairaiksi. Siksi työterveys ja turvallisuus on aivan äärimmäisen keskeinen asia. Olen vakuuttunut siitä, että tämän direktiiviehdotuksen täytäntöönpanon kautta luodaan sellaiset olosuhteet, jotka parantavat työpaikkojen turvallisuutta. Ja tämä on kaikkien eurooppalaisten edun mukaista saada todella täytäntöönpantua ja toteutettua tämä ehdotus mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitoksia tämän komission ja sen olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen iloinen, että tällä ehdotuksella on näin laaja tuki parlamentissa – Pahoittelen, että prosessi on kestänyt pitempään kuin monet teistä odotitte, mutta haluaisin sanoa, että olen hyvin vakuuttunut, että työmarkkinaosapuolten vuoropuolella täytyy olla oma osansa, täytyy kunnioittaa työmarkkinaosapuolien mielipiteitä. Tässä ei pelkästään tueta päätöksen legitimiteettiä, vaan myös toimeenpanoa, koska ne, jotka osallistuvat uusien säännösten luomiseen, ovat enemmän kiinnostuneita sitten niiden toimeenpanosta. Tiedämme jo, että työasiakirja työmarkkinaosapuolten välillä on. Se koskee puitesopimuksen selventämistä ja myöskin sen toimeenpanoa, joten toivomme ja luulokseni voimme uskoa, että tällä on merkittävä osa tämän asian loppuviemisessä neuvostossa. Ja tämä on sitten vastaus myös joihinkin huolenaiheisiin, toimeenpanosta. On myös intressi pitkän aikavälin seurantaan. Tämä on myös hyvin tärkeää seurata, miten menestyksekäs tämä uusi direktiivi on. Haluaisin kiinnittää huomioon tähän tekstikohtaan, jossa sanotaan, että allekirjoittajat arvioivat soveltavista viisi vuotta sen jälkeen, kun neuvosto on tehnyt päätöksen, joten on hyvin tärkeää myös tämä toimeenpanon valvonta, seuranta ja muutokset näin, tällaisten tapaturmien määrässä. Tämä pitäisi olla lähtökohta, jos joku osapuolista tätä tilaisuutta arviointia haluaa käyttää. Nythän on vasta toinen päivä uuden komission toiminnassa. Ja muutamat puhujat ottivat tämän esille puheissaan. On todellakin tärkeää, että komissio kiinnittää enemmän huomiota unohdettuun ihmisiin Euroopassa, nämä ammatit tai ikäryhmät, jotka eivät helposti voi puhua omasta puolestaan. Ja heidät on joskus otettu sivuraiteille tai jätetty ottamatta, jätetty ottamatta huomioon aiemmin Hoitoala on todellakin tärkeä sektori. Siihen täytyy kiinnittää paljon huomiota. Ei pelkästään ole niin, että hoitoalan työntekijät ovat alttiita tälle tapaturmille ja tartunnalle. Heillä on myös pitkät työajat ja meidän täy- meillä täytyy olla kattava lähestymistapa, jotta voimme tällaisiin ryhmiin kiinnittää huomiota, jotka ovat hyvin tärkeitä, erityisesti kriisiaikoina. kun tämä finanssikonsolidointi odotettavissa oleva vaikuttaa näiden ihmisten työoloihin ja asian pitäisi olla hyvin äh, korkealla tärkeysjärjestyksessämme. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari. Varmasti olemme kiitollisia kaikki tämän keskustelun aloitteen tekijöistä. Ja toivottavasti asiat paranevat. Keskustelu päättyy tästä aiheesta tänään. Seuraava